Siirrytään äänestämään. Pyytäisin kaikkia istutumaan. Aloitamme päätöslauselmasta, joka koskee Vietnamin ilmaisuvapautta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana päätöslauselma, joka koskee Kambodžaa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Pahoittelut. Unohdin kohdan 12. Kohta 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Päätöslauselma vielä kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana El Salvadorin päätöslauselma. Ensin kahden ryhmän päätöslauselma. Nimenhuutoäänestys alkaa. So, Die Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Abgelehnt. Hylätty. Seuraavana yhteinen päätöslauselma neljältä ryhmältä. puheenvuoropyyntö. Edustaja Skatkato. Käsittääkseni, olkaa hyvä kollega. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puhemies. Minulla on suullinen tarkistus, joka liittyy oikeudellisiin toimiin, joita tapahtui viime yönä. Meidän olisi muutettava tämä kohta C, jossa sanotaan, kun kymmenen vuoden vankilan vuoden jälkeen Theodoran tapaus tarkasteltiin uudelleen toisessa asteessa 13. joulukuuta 2017 ja hänen vetomuksensa hylättiin. Kiitoksia. Gibt es Einwin- Onko vastalauseita koskien tätä suullista tarkistusta? Ilmeisesti ei, joten ensin äänestetään tästä suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan Tarkistetaan. äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestetään koko päätöslauselmasta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Gutierrez. Seuraavana Gutierrez Breton mietintö. Valiokunnan päätös mietinnön pohjalta. Gutierrez Breton neuvottelumandaatti. Kollega Dantti saa mahdollisuuden kahdeksi minuutiksi selittää valiokunnan päätöstä. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. A nome del Kiitoksia puhemies. Guterres Sergio Gutierrezin puolesta haluaisin pyytää, että tukisitte tätä neuvottelumandaatia, joka vahvistettiin viime viikolla IMCO-valiokunnassa. Tarkoituksena on aloittaa kolmikantaneuvottelut neuvoston kanssa tästä mietinnöstä. Tämä teksti hyväksyttiin IMCO-valiokunnassa laajalla tuella. Se on merkittävällä tavalla parantanut alkuperäistä komission ehdotusta, erityisesti mitä tulee demokraattisen oikeutuksen kunnioittamiseen kansallisissa parlamenteissa. Olemme vakuuttuneita siitä, että laaja enemmistö, joka valiokunnan äänestyksen saavutettiin, antaa esittelylle mahdollisuuden aloittaa kolmikantaneuvotelut vahvalla mandaatilla. Siksi pyydän esittelijän nimeissä tukea tälle mandaatille. Kiitoksia. Kiitos kollega Dantti. Haluaisiko joku puhua ehdotusta vastaan? bitte, de Jong. kollega de Jong. Kiitos paljon puhemies. Kyllä parlamentti varmasti on pyrkinyt komission huonoa ehdotusta muuttamaan, mutta kyse on kuitenkin siitä, että lykätään demokraattista päätösten tekoa kansallisvaltiossa kuusi tai kolme kuukautta. Mutta tämä vaikuttaa siihen, miltä EU näyttää mitä ajatellaan alue- ja paikallistasolla. Siellä pitäisi puhua komission kanssa ennen kuin siellä voidaan lähteä päätöksiä tekemään. Siksi tämä ansaitsee täysistuntokeskustelun eikä neuvottelumandaattia. Kiitos. Kiitos paljon kollega de Jong. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana päätöslauselma Afganistanista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana päätöslauselma, joka koskee rohinkian väestön tilannetta. Kohta neljä tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 17 alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausema kokonaisuudessaan näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana Karatsa Biltin mietintö. Esittelijä saa minuutiksi puheenvuoron. President, I really wish to puhemies. Todella haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän hienosta tuestaan. Yhdistetään voimamme tänään, jotta voimme välittää selvän viestin kaikille jäsenvaltioille, että niiden täytyy tehdä enemmän, nopeammin ja paremmin suojellakseen lapsia yhdessä poliisiviranomaisten, kansalaisyhteiskunnan, IT-teollisuuden kanssa meidän täytyy osoittaa nollatoleranssia lasten hyväksikäytön, seksuaalisen riiston kohdalla sekä netissä että sen ulkopuolella. Meidän täytyy nyt mennä sanoista tekoihin ja osoittaa, että Eurooppa tarkoittaa turvaa kaikille lapsille. Kiitos paljon kollega Koratsa Bild. Äänestetään tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus kolme kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko teksti näin muutettuna nimen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Märjäsin mietintö. Tarkistus 3, 2 osa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 24 neljä alkuperäinen teksti puolesta. Täällä pyydettiin toisen osion tarkastusta, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta neljä alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta viisi alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä nimenhuutos, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18 nimenhuuto, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistusäänestys alkaa toinen osa alkuperäistä tekstiä 22 kohdassa, vaikka kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6 nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6.2. kaksi osaa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuuto Äänestys äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kaksi osa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkoitus 17 nimen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1, 2, jossa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 10. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti, johdantason kappale O, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kohta T alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta tarkistetaan. Tarkistus 15, koneäänestys alkaa. Tarkistus 15. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Pahoittelut. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 16. No tarkistetaan. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko päätöslausema näin muutettuna nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana aikautin mietintö. Kohta 18 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 20 alkuperäisestä tekstistä kaksi osaa äänestyksen ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa äänestys alkaa. Toinen osa kohtaa 20. Vaikka kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 23 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Kohta 45 alkuperäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama enemmistö. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 kaksi osaa nimenhuutoäänestyksellä ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 86 huuta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 89 puolesta. Vastaan. Hyvin tiukka äänestys. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kohta 93 nimenhuutoäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 113 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta Siis tarkistus kolme korjaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuudessa näin muutettuna nimenhuutoäänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Haluaisin muistuttaa, että teidän äänenne eh, nähdään täällä vain, jos vasta äänestyksen jälkeen otatte korttinne pois laitteesta. Toivotan teille kaikille turvallista kotimatkaa. Jos ette ensi viikolla enää ole Brysselissä, niin toivotan teille hyvää adventtiaikaa Eh, myös palveluyksiköille. Toivotan sitä. Ja ne, jotka eh, täällä vielä ovat eh, pitämässä äänestysselityksiä, heidät pyytäisin jäämään tänne saliin. Ne, jotka eivät halua sitten äänestysselityksiä kuunnella, heitä pyydän lähtemään. Tuolla käytävässä on paljon helpompi halata ja toivottaa hyvää joulua, joten pyytäisin, että menisitte sinne toivotuksia esittämään. Und am Schluss. Ja, ja, das kriegen wir hin. Können wir nachher sagen, wenn, wenn die sprechen. Das muss auch nicht kommen. Nyt menemme äänestysselityksiin. Ensinnäkin halusin huomauttaa, että äsken vahingoissa toivotin teille hyvää pääsiäistä, mutta kyllä minä halusin toivottaa hyvää joulua. Sen halusin pöytäkirjaan.